Kollega Daniel van der Stop on antanut minulle seuraavanlaisen tiedon. Hän tulee ensimmäinen syyskuuta alkaen luopumaan mandaatistaan artiklan 4 mukaisesti parlamentti noteraa tämän paikan vapautumisen ja että tämä paikka on vapautunut yhde, ensimmäinen yhdeksättä alkaen. Ja alkomaiden viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Daniel van der Stubb kor- korvataan Auki Sistran Sistralla 13. syyskuuta 2011 alkaen. Onko edustaja Auke Zelstra paikalla? Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Ruotsin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että edustaja Eva-Britt Svensson korvataan edustaja Mikael Gustafssonilla 22. syyskuuta 2011 alkaen. Onko uusi edustaja Gustafsson paikalla? Oletteko paikalla? Ei näytä olevan. Toivotan uudet kollegat kaikkien puolesta tervetulleeksi parlamenttiin ja muistutan teitä siitä, että työjärjestyksen artiklan 3.2 mukaisesti ennen mandaatien tarkistamista ja ennen valitusten ilmoittamista ja ennen kuin he eh, eivät ole ilmoittaneet, että he eivät eh, omaa mitään sellaista mandaattia, joka olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin mandaatin kanssa, niin siihen asti kollegat Zelstra ja Gustafsson voivat osallistua parlamentin toimintaan täysin oikeuksin.